sen päivän pöytäkirjat ovat teille esitet, on teille esitetty. Jos teillä on siihen huomautettavaa, voitte sen tehdä. En näe kenenkään